kanssa kuusi eh, parlamentin työjärjestyksen artiklan 78 mukaista päätöstä tullaan tekemään. Nämä eh, liittyvät eh, turvallisuusseikkoihin kaasu- ja sähköalalla. Eri valiokunnat ovat myöskin ilmoittaneet